Colleagues, uh, kollegat. Very good morning to everyone. Hyvää huomenta päivää kaikille. Aloitetaanpa taas aivan ajoissa, jos vain se sopii teille. Ei paljon läsnäolijoita, mutta kiitos teille, jotka olette tänne vaivautuneet ah, heti aamusta. Aamupäivällä meillä on ensimmäisenä kohtana herra Wolfgang Götzin alustus. Hän on huumausaineiden seurantakeskuksen johtaja. Hän kertoo meille kahdesta kertomuksesta, 2014 raportista ja sitten toimintaraportista 2013. Uusille jäsenille tiedoksi, ja Wolfgang, tämä on myös verkossa. Varmasti moni tätä seuraa myös alustusta verkosta. Uusille jäsenille tämä on erityisen tärkeää osa meidän työtämme. Moni jäsen on tähän erikoistunut Eli tämä on äärimmäisen tärkeää, varsinkin kun moni jäsen on tarttunut tähän aiheeseen vuosien saatossa. Alustus on hyvin ajankohtainen ja täydellinen varsinkin tänä vuonna, koska meidän valtiokuntamme on mukana kahdessa yhteispäätösmenettelyssä liittyen vastaisen toimintaan. Ensinnäkin meillä on asetus, ehdotus psykoaktiivisia aineita koskien, herra Boni esittely on läsnä täällä, ja sitten huumausainedirektiivikin, ja ja herra Jimenez Becerril on siinä esittelijänä, mutta hän ei nyt ole paikalla. Tulee myöhemmin kuulemma. Eli tervetuloa lämpimästi herra Götz-valiokuntaamme. Wolfgang, ole hyvä, voit alustaa, sen jälkeen kysymyksiä ja sen jälkeen ole hyvä. So, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat Libevaliokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on todella hienoa, että voin olla täällä kanssani jälleen. Taidan olla yhdeksättä tai kymmenettä kertaa, tai ehkä olen ollut useamminkin. Tänään olen täällä esittelemässä keskeisempiä kohteita huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen analyysistä tilanteesta Euroopassa. Tiedätte ehkä, että tämä huumekertomus julkaistiin jo toukokuussa – mutta samanaikaisesti järjestettiin Euroopan parlamentin vaalit ja siksi voin esitellä nämä tuoreimmat tulokset vasta tänään. Ihan lyhyesti sanoisin, että kaiken kaikkiaan analyysimme osoittaa, että tilanne on melko vakaa, myönteisiä merkkejä jossain, mutta samalla uusia uhkia, jotka aiheuttavat ongelmia kansanterveydelle ja laimanvaltaviranomaiselle. Erityisesti nähdään vähenevää heroinin käyttöä, mutta stimulantteja, synteettisiä huumeita, kannabista ja lääkkeitä käytetään yhä enemmän. Ne huumeet, joita näemme tänä päivänä, ovat monilta tavoin erilaisia kuin ne, joita nähtiin aikaisemmin. Tämän nähdään esimerkiksi kannabiksen osalta. Uusia tuotantotekniikoita syntyy sekä kannabishartsin että ruohotuotteiden osalta. Ja lisäksi nähdään synteettisten huoneiden tuotantoa, johon käytetään valtavasti uusia erilaisia aineita. Nykyhuolet ovat uuset, uudet synteettiset opioidit ja hallisunogeniset aineet, jotka vaikuttavat niin voimakkaasti, että muutamalla grammalla saa tuotetta yli 10 000 annosta. Tällaiset uudet psykoaktiiviset tuotteet tulevat usein Kiinasta ja Intiasta. Niitä tuodaan laillisesti Eurooppaan ja sitten ne paketoidaan ja niitä myydään tällaisina niin kutsuttuina legal highs-tuotteina. Ja ne myydään suoraan laittomilla markkinoilla. Tällä hetkellä valmomme yli 400 tällaisen uuden aineen käyttöä. 81 näistä, eli neljä kertaa enemmän kuin neljä vuotta sitten, on otettu varhaisen varoituksen järjestelmään. Tällä hetkellä 72 ainetta on ilmoitettu meille ja meillä on vielä kolme kuukautta aikaa tänä vuonna. Lisäksi raportoimme, että internet on keskeisessä roolissa, kun muotoillaan uusia markkinoita näille uusille aineille. Vuonna 2013 meidän virastomme EMCDDA löysi 650 nettisivua, joilta myytiin näitä tuotteita eurooppalaisille. Lisäksi lainvalvonta viranomaisille on se, että sekä uusia että vanhoja huumeita myydään niin kutsuttujen darknetsien kautta. Yli 15 vuotta sitten Euroopan toimielimissä, erityisesti parlamentissa, mutta myös jäsenvaltioissa nähtiin suuria visioita ja luotiin EUn varhaisen varoituksen järjestelmä. Se nähdään nyt mallina globaalistikin parhaille käytänteille. Olen kuitenkin hyvin huolissani siitä, että tämä mekanismi on kasvavan paineen alle ja näin ehkä uhattuna, koska kun ajatellaan, mitä kehityksen kulkuja olen juuri maalailut, niin sillä ei ole riittävästi resursseja, ei jäsenvaltioissa eikä meidän seurantakeskuksessamme. Tämän vuoden aikana kuusi ainetta on asetettu syvällisen riskiarvioinnin kohteeksi meidän laajassa tieteellisessä komiteassamme. Siinä on 15 tunnetta tuettua yliopistoprofessoria jäsenvaltioista. Tänä vuonna kuusi ainetta, mutta ainoastaan kolme on riskiarvioitu vuosina 2010-2013, joten näin näette, miten työtaakka kasvaa. Kuten tiedätte, ja kuten puheenjohtaja mainitsi, uudet oikeudelliset puitteet näille uusille psykoaktiivisille aineille on ollut keskustelun kohteena tässä valiokunnassa Euroopan parlamentissa. Ja nyt on otettu jo kantaa kahteen tekstiehdotukseen. Kuten aikaisemmin, minä ja kollegamme ovat kahden esittelijän ja kaikkien muiden edustajien kanssa, jotka tekevät työtä tämän aiheen kanssa. Kannabis on se huume, johon julkisessa keskustelussa kiinnitetään eniten huomiota. Tässä käydään laajaa keskustelua jota on vauhdittanut sääntelyn muutokset osissa Yhdysvaltoja ja latinalaisessa Amerikassa. Euroopassa kannabismarkkinat yhdistettynä siihen, että kotimainen tuotanto lisääntyy, on johtanut siihen, että järjestäytynyt rikollisuus käyttää näitä kanavia yhä enemmän rahoituksen lähteenä. Kaiken kaikkiaan stimulant lähtien tilanne on melko tasainen. Kokainia käytetään eriten eteläisessä ja läntisessä Euroopassa ja amfetamiinia eniten pohjoisempana ja itäisempänä. Uudet jätevesitutkimukset osoittavat, että metanfetamiini, jota on käytetty vähän yleensä Euroopassa, on nyt esillä melko paljon Tsekin tasavallassa ja Slovakiassa, ja sitä on myös muissa maissa, kuten Saksassa, Kreikassa, Norjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muuallakin. Viime vuonna Europol raportoi, että Belgiassa löydettiin kaksi suurinta ekstasin tuotantolaitosta, joita on koskaan löydetty Euroopan unionista. Yhdessä Europolin kanssa julkaisimme varoituksen, yhteisen varoituksen hyvin voimakkaasta ekstasista. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan kaupungeissa huumeongelma ei enää ole niin näkyvä kuin ollut viime vuosina. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot ovat kiinnittäneet paljon huomiota hoitoihin ja muihin ohjelmiin. Kuitenkaan Euroopan humneongelma ei ole vielä ratkaistu, se on edelleen joukossamme ja se kehittyy jatkuvasti. Tässä yhteydessä voisin vakuuttaa, että me jatkossakin keskitymme siihen, että analysoimme hyvin tarkkaan riittävän ajoissa ja objektiivisesti yhä monimutkaisempaa huumeongelmaa. Hyvät naiset ja herrat, Tämän halusin sanoa tästä eurooppalaisesta huumeraportista, mutta kuten tiedätte, teillä on kaksi esityslistan kohtaa, ja siksi siirtyisin nyt katsaukseen seurantakeskuksemme keskeisimpiin toimiin vuonna 2013. Kuten yleiskertomuksestammekin näette toimintakertomuksesta vuodelta 2013, eli keskeisimmät aikaansaannoksemme vuonna 2013. Haluaisin lähteä liikkeelle sanomalla, että viime vuosi oli melko erityinen meidän seurantakeskuksellemme, kun meidän perustava asetuksemme hyväksyttiin 20 vuotta sitten. Ja tänä aikana seurantakeskuksemme on pyrkinyt jatkuvasti valvomaan, seuraamaan kehityksiä huumemarkkinoilla, samalla nopeasti vastaten uusiin trendeihin ja uusiin aiheisiin, aineisiin. Anteeksi. Vuonna 2013 me julkaisimme 40 asiakirjaa. Lisäksi 34 tieteellistä artikkelia julkaistiin, jossa mukana oli meidän henkilöstämme. Lisäksi meillä on kaksi tärkeää aloitetta, eurooppalainen huumekertomus, jonka juuri esittelin. Ja sitten ensimmäinen EUn huumemarkkinaraportti, eli ensimmäinen strateginen analyysi, joka on Euroopassa tehty. Mitä eurooppalaiseen huume raporttiin tulee kaikkein tärkeintä kehitystä vuonna 2013 nähtiin siinä, että muutimme vähän sen muotoa ja julkaisimme sen kuusi kuukautta aikaisemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tämä on tärkeä askel, kun haluamme toimia oikea-aikaisesti ja pysyä vauhdissa mukana, kun huumemarkkinat muuttuvat niin nopeasti ja samalla meidän asiakkaidemme odotukset kasvavat jatkuvasti. Tässä raportissa on paljon tietoa ja siinä on monia yhteyslinkkejä myös. Yhdessä Europolin kanssa myöskin julkaisimme ensimmäisen EUn huumemarkkinakertomuksen ja sen jälkeen kun se julkaistiin tammikuussa viime vuoden alussa, niin tästä kertomuksesta on tullut hyvin tärkeä viiteasiakirja politiikan päättäjille EUn tasolla. Yhdessä kahden muun julkaisumme kanssa tämä markkinaraportti sai American Library Associationilta – erityishuomion tärkeänä hallinnollisena asiakirjana. Vuonna 2013 meidän seurantakeskuksemme on jatkuvasti ollut osaamiskeskus kaikille eurooppalaisille järjestämällä yli 25 teknistä tai asiantuntijakokousta tai konferenssia. Olemme myös osallistuneet lähes 280 tapahtumaan Euroopassa ja laajemminkin huumeisiin liittyen. Uudet verkot Uusia verkkoja on myöskin luotu, kuten viiteryhmä, joka luotiin viime vuonna. Teemme yhteistyötä myös muiden EU-virastojen kanssa, kuten Europolin kanssa lähes päivittäin vaihdamme menetelmiä, strategista tietoa, olemme myöskin luoneet yhteisiä strategisia analyysiä, kuten markkinaraportti, jonka juuri mainitsin. Ja me olemme myöskin tukemassa uutta varhaisen varoituksen järjestelmää, kuten sanoin. Sepolin kanssa me olemme olleet mukana kouluttamassa, lisäämässä tietoa huumekaupasta, erityisesti äm, poliisiviranomaisten vaihto-ohjelma EU-maiden kesken. Eurojustin kanssa me olemme vaihtaneet strategista ja teknistä tietoa huumelainsäädännön ja tarjonnan yhteydessä myös perusoikeusviraston kanssa ja sairauksien seurantaviraston ja lääkeviraston kanssa olemme tehneet yhteistyötä. Erityisesti lääkeviraston kanssa yhteistyö on ollut tärkeää. Sitä ei ole mainittu valitettavasti tässä esityksessä, jossa, josta keskustelette edelleen. Me olemme tehneet myös yhteistyötä globaalien ja alueellisten toimijoiden kanssa vuonna 2000 ODC, eli YK on huume yksikkö, maailman terveysjärjestö, Euroopan neuvoston Pompidun ryhmä ja Sikadin kanssa, joka on amerikkalaisten valtioiden järjestö. Vähän enemmän, äh, anteeksi, vähän vähemmän yhteistyötä Interpolin kanssa ja Tulliliiton kanssa, mutta ehkä tänä vuonna sitä on lisää. Lisäksi on tehty yhteistyötä jatkuvasti ehdokasmaiden kanssa myös uuden teknisen avun ohjelmien kautta uudessa naapuruuspolitiikassa. Ja tämän yhteistyön kautta pyritään lisäämään kapasiteettia, jolla voidaan valvoa huumekauppa, huumeiden käyttöä näissä maissa, ja sitä pidetään prioriteettina Euroopan unionissa. Vuosi 2013 oli vuosi, jolloin kohtasimme yhä enemmän haasteita. Mainitsin muutaman, mutta niitä on vielä lisää. Eli uudet psykoaktiiviset aineet, joista kerrotaan varhaisen varoituksen järjestelmän kautta 81 viime vuonna 78 tänä vuonna tähän päivään mennessä. Myöskin se, miten huumetarjonnan indikaattoreiden voidaan kehittää on tärkeä työsarka meille. Me olemme saaneet yhä enemmän pyyntöjä osallistua keskeisiin kokouksiin puheiden alustuksen muodossa. Ja meidän seurantakeskuksessamme käy yhä enemmän vieraita. Eilen esimerkiksi meillä oli jo Tanskan parlamentin valiokunta käymässä myöskin portugalilaisia, unkarilaisia ja myöskin Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz ihan tämän viikon ensimmäisinä kolmena päivänä, eikä tämä ole mikään poikkeuksellinen viikko. Tässä yhteydessä ei varmaankaan ole mitenkään yllätys, että vuoden 2013 loppuun mennessä 99,74 prosenttia budjetin, virastomme budjetista oli sidottu. Vielä Tulevaisuudesta pari sanaa. Tällä hetkellä kehittelemme uutta kolmen vuoden strategiatyöohjelmaa vuosille 2016-2018. Tämä prosessi saa paljon tietoa laajan kuulemisharjoituksen kautta, jossa oli mukana tärkeitä kumppaneitamme, sidosryhmiämme, totta kai kumppanimme myös Euroopan parlamentista ja kuulemme myös suurta yleisöä. Kaiken kaikkiaan meidän tavoitteemme on olla vaikuttamassa siihen, että voimme olla mukana luomassa turvallisempaa ja terveempää Eurooppaa. Näin toimimme niin, että vahvistamme valvontajärjestelmäämme, joka rakentuu 28 jäsenvaltion Norjan ja Turkin pisteisiin, joissa tietoja kerätään. Me haluamme tietoa sekä tarjonnasta että kysynnästä. Lisäksi keskitytään yhä enemmän monien eri huumeiden käyttöön ja lääkkeiden väärinkäyttöön. Vuoden 2016-2018 aikana haluamme myöskin parantaa mahdollisuuksiamme esittää, mitkä toimet olisivat sopivia ja mitkä olisivat parhaita käytänteitä, joita voitaisiin vaihtaa. Me haluamme huolehtia siitä, että tietoa saadaan ajoissa. Haluamme kehitellä varhaisen varoituksen järjestelmää yhdessä uuden, uusien oikeudellisten puitteiden kanssa, joita kehitellään tällä hetkellä, kuten tiedältä, tiedätte. Lisäksi haluamme vahvistaa seurantakeskuksemme arviointikapasiteettia, mitä tulee jätevesiin esimerkiksi. Haluamme myöskin tunnistaa ajoissa kaikki uudet trendit. Neljän vuoden vakaan budjetin jälkeen vuonna 2014 meidän seurantakeskuksemme – joutui budjetin leikkauksen kohteeksi 5 prosenttia. Ja olen iloinen siitä, että aikaisemmin tässä kuussa live-valiokunta äänesti tarkistuksen puolesta, jolla korotettaisiin vuoden 2015 budjettia. Kuten jo mainitsin, Martin Schulz kävi toissa päivänä Lissabonissa ja lehdistötilaisuudessa Lissabonissa parlamentin puhemies painotti sitä, että on hyvin tärkeää, että huolehditaan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen budjettia vuodelle 2015. Kiitos oikein paljon ja totta kai hyvin mielelläni vastaan kysymyksiin, joita teillä saattaa olla. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti herra Götz. Erinomainen alustus. Kuten alussa totesin, tänne tuli aika paljon lisää väkeä alkupuheenvuoroni jälkeen. Meillä on pitkä puhuja luettelo, se osoittaa, että olemme kiinnostuneita tästä osasta työtä. Mä alussa totesinkin jo, että totta kai yhä enemmän on myös lainsäädäntöä, kaksi yhteispäätösmenettelyä vireillä, psykoaktiiviset aineet, asetus ja direktiivi koskee huumausaineiden määritelmiä. Täällä on kaksi esittelijääkin paikalla – jotka suoraan tähän aiheeseen liittyvät. Ehkä kuunnellaan heitä ensin, sen jälkeen muita. Ehkä herra Boni voisi aloittaa ja sitten Teresa, jos sinä ehkä hänen jälkeensä. Jos teillä on jotain kysyttävääkin, meillä on aika pitkä puhuja luettelo. Herra Boni, olkapa hyvä. Te olette esittelijänä huume huumeiden määritelmädirektiivissä. Chairman, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia johtaja selkeästä esityksestänne ja tiedoista koskien 2013 viraston toimintaa ja tai seurantakeskuksen toimintaa. Puhuitte myös tulevaisuuden haasteista, nyt siirryn käyttämään Puolaa, joten pikkuinen hetki aikaa, että voitte vaihtaa kanavaa. Bardzo dobrze przygotowany. Kiitoksia tästä kertomuksesta. Paljon työtä on tarvittu tämän laatimiseen ja haluaisin kiinnittää huomionne kahteen seikkaan. Te kuvasitte varsin tarkkaan kahta uutta trendiä. Te puhuitte toimitusketjuista psykoaktiivisille huumausaineille puhuitte myös internetistä ja sen roolista, kielteisestä roolista ja näistä darkneteistä syvistä anonyymeistä verkoista. Ja tässä raportissa käy esille myös yhä kasvava riski, joka liittyy synta- synteettisiin opioideihin jotka ovat erittäin aktiivisia voimakkaita huumausaineita. Voidaan käyttää vain minimaalisen pieniä määriä huomeita ja sitten sitä voi helposti tuottaa, kopioida ja näin saadaan aikaan useita valtavasti eri annoksia. Tämä on uusi ilmiö, joka tekee varsin valmiiksi jäljittää tuottajat, kauppiaat ja tarttua muutenkin tämän ongelman ytimeen. Meillä on varhaisvaratusjärjestelmä, se on ollut äh, menestys EU:ssa. Uskon, että tästä olemme ihan syystä ylpeitä maailmassa. Järjestelmä toimii todella hyvin, mutta uskon, että se voi olla vieläkin tehokkaampi, mutta siksi meidän täytyy standardoida tietolähteitä. Joskus äh, tiedon täytyisi voida olla vertailtavissa, tietoja tulee eri maista. Teidän raportissanne te mainitsette, että tietoa, jota tulee eri maista, se on erilaista laadultaan tämä tieto ja on erilaisia standardeja tiedolla, joita tuotetaan. Meidän pitää kehittää myös kunnollinen hallinnointijärjestelmä. Viraston pitää tehdä yhteistyötä myös komission virastojen kanssa, jotka käsittelevät terveyteen liittyviä kysymyksiä tai sisämarkkina-asioita niistä voisi olla hyötyä, ne voisivat olla hyviä kumppaneita teille. Mielestäni tässä paljon puuttuu avoimuutta. Olemme tavallaan tässä viidakossa, ei tiedä kuka mistäkin on vastuussa. Ja mitä tulee komissioon, mielestäni tämä hidastuttaa huomattavasti reaktiokykyä, kun pyritään vastaamaan teidän pyyntöihinne. Mitä tulee ensi vuoteen 2015, kuulemma äh, leikkaukset eivät ole niin isoja kuin pelättiin, niin se on hyvä asia. Tekin mainitsitte, kuinka monia analyysejä meidän pitäisi pystyä suorittamaan niin, että voimme seurata riskien esiintymistä. Ja onkin ilmeistä, että tarvitsemme vieläkin enemmän rahaa. Jos Euroopan komissio on valmis, niin mielestäni meidän pitäisi jo nyt alkaa puhua 2016 vuoden budjetista. Haluaisin, että budjetti kasvaa koska minut on nimetty esittelijäksi yhdessä kysymyksessä, liittyy yhteispäätösmenettelyyn. Tässä on kyse uudesta psykoaktiivisesta aineesta ja koska olen kerran esittelijä, haluaisin kertoa teille, että lokakuussa haluaisin, äh, mikä nyt muistan oikein, 20. Äh, päivään mennessä haluaisin lähettää teille informaatiota siitä, mihin me aiomme täällä ryhtyä. Tiivistäen vielä, meidän täytyy standardoida tiedon lähteitä. Tämä on ratkaisevan tärkeää minun mielestäni meidän pitää pystyä parantamaan varhaisvaroitusjärjestelmää. Sitten kolmanneksi selkeä, sel, selkeyttä siitä, kuka komissiossa on mistäkin vastuussa. Neljäs asia, tarvitaan suurempi budjetti ja viides seikka vielä tai perustelu, miten täytäntöön pannaan kaikkia sääntöjä, jotka liittyvät huumeisiin. Teresa, haluatko sinäkin puhua? Thank you, Mr. President. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti herra johtaja kaikista näistä tiedoista, joita meille annoitte. Myös niistä tiedoista, joita aamupäivällä täällä kuulimme. No ensinnäkin haluaisin kiittää tekemästänne työstä ja mitä työtoverinne tekevät seurantakeskuksessa auttaaksemme Euroopan unionia – jotta löydettäisiin uusia psykoaktiivisia aineita ja auttaen näiden kansalaisia. Minä uskon, että aivan liian usein seurantakeskus tai virasto ei ole saanut sitä arvostusta, jonka se ansaitsisi. Kun ajatellaan tätä virastoviidakkoa, niin sillä on aika matala profiili ja se on aivan epäoikeudenmukaista mielestäni, siksi kyllä tilanteen pitäisi muuttua. Sen huomasimme myös, kun on talousarviota annettu ja miten paljon tässä on leikattu heidän talousarvion enemmän kuin muiden, vaikka tilanne nyt on korjaantumassa näiden tarkistusten ansiosta. Ja leikkaus ei ollut ihan sitä luokkaa, kun alun perin ajateltiin. Minä olen sitä mieltä, että kyllä Talousarvo pitäisi olla suurempi. Ja kuten itse totesitte aivan oikein, huumausaineongelma ei ole ratkaisu Euroopassa. Se on edelleen olemassa, mutta sitä ei näy. Mutta kiitos teidän ja kansalaisten nyt varoja on enemmän käytössä ja myös hoidonkin myötä ongelma on lievenemään päin, mutta kyllä se olemassa edelleen on. Mutta kuten jo totesittekin, lähes koko talousarvio on jo käytetty ja vasta ollaan tässä vaiheessa vuotta ja olisi hyvä miettiä avunantoa tuolle virastolle. Minä uskon, että viime vuosien aikana psykoaktiiviset aineet ovat vallanneet uutta maaperää, heroini ja kokaini rinnalle uutta tullut. Kun minä nyt olen esittelijänä tässä direktiivissä, jossa 2004 puitepäätöstä muutetaan liittyen siihen, mitkä ovat vähimmäistekijät rikosta määritelmässä laitomassa huumausainekaupassa, niin tämä liittyy nimenomaan myös huumausaineen määritelmään. Minä uskon, että direktiivin parissa tehdään nyt työtä. Esittelijä on vaihtunutkin. Kuulimme juuri häntä tässä äsken. Ja nyt haluaisinkin tietää, kun vaikuttaa siltä, että neuvosto ei ole nyt läsnä, mutta en heiltä voi suoraan tätä tivata. Mutta kuitenkin, onko ajateltu kokousta neuvoston kanssa, jotta käsit, saataisiin käsitystä siitä, mitä mieltä puheenjohtajavaltio Italia on, millä siellä aihe on, missä mennä neuvottelussa, että päästäisiin kolmikantaneuvotteluihin, koska sekä direktiivi että asetus – ovat jo siinä vaiheessa, voidaan kolmikantaneuvotteluihin mennä. Kuten totesittekin, psykoaktiiviset aineet ovat maaperä vallanneet ja kehityskulku on vaarallinen. Ehkä voisitte vielä seikkaperäisemmin kertoa siitä, miten te näette näiden kehittymisen tulevan viiden vuoden aikana. Toinen tärkeä kysymys on se, miten nopeasti nämä aineet muuttuvat – ja mikä pidetään laittomana ja mitä ei, koska kaikkia ei tiedetä ja tunneta, mistä voidaan puhua laittominen tai laillisina, ja ne muuttuvat laittomiksi. Tässä on paljon esimerkkejä minun maista, maastani, esimerkiksi tänä kesänä, ei tosin espanjalainen kansalainen, mutta tässä nyt nähdään myös, että ei tämä ole mikään kansallinen ongelma, vaan tämä kyllä koskee ei pelkästään yhden maan kansalaisia, vaan myös muun maan kansalaisia toisissa maissa. Tämän tyyppiset huumeet, jotka vaihtavat nimeä ja ne ovat olleet hyvin huolestuttava ja se on nähty meidän viestimissämmekin. Ja niitä putkahtaa valtavan nopeasti ja, ja myyjät ja jakelijat eivät edes kaikki tunne näitä. Miten Euroopan unioni, eli kysyisin tätä teiltä, parantaa vielä tiedottamista, jotta kun näitä huumausaineita jaellaan, niin tiedettäisiin mikä on laitonta ja mikä ei. Kiitoksia kovasti. Thank you, Teresa. Kiitoksia Teresa. Rouva Anna Gomes seuraavaksi. Um, obrigada. Uh, eu gostava de perguntar ao Sr. Götz. Um... Ähm, Kiitoksia. Haluaisin esittää kysymyksen johtajalle. Sen lisäksi, että valvotaan, minkälaisia suosituksia teillä on hallituksille ja Euroopan unionille, mitä seurantakeskuksenne suosittelee poliittisena toimintamallina huumeiden vastaisessa taistelussa ja erityisesti mikä toiminta tapaa estää sen, että rahat päätyvät rikollisten käsiin, jotka välittävät huumeita rajojen yli. Vaikutukset kansanterveyteen, joita uus, huumeilla, eri huumeilla ja uusilla synteettisillä aineilla on, metanfetamiineilla. Voisitteko myös antaa suosituksia siis neuvostolta, äh, hallitukselle, siis varmasti mitä teettekin, mutta mitä ne suositukset ovat? Te toimitte Lissabonissa, se on minun kaupunkini, minun maassani. Joten mitä ajattelette myös poliisia turvallisuusviranomaisten kyvyistä tai mahdollisuuksista kontrolloida ja vähentää huumeiden salakuljetusta Portugalin kaltaisen maahan, jossa te toimitte, koska minulla on sellainen vaikutelma, että riippumatta siitä, mitä ammattilaiset pystyvät tekemään, niin rahoituspuoli ja tekniset resurssit, joita heillä on käytössään, ovat olleet valtavan paineen alla ja niitä on vähennetty talouskriisin seurauksena. Sillä välin taas järjestäytyneen rikollisuuden mahdollisuudet salakuljettaa ovat vain lisääntyneet. monia esimerkiksi lentoliikennettä ei valvota kunnolla maassa, niin esimerkiksi sian lentoja aikanaan tapahtui ilman, että viranomaiset mitenkään siihen puuttuivat. Sama voidaan käyttää huumekaupassa. Kiitos. Kiitos, herra Varjenhofer. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kovasti kiittää tästä kertomuksesta, tästä alustuksesta. tämän tärkeää työtä. Se osoittaa myös, että ainoastaan Euroopan tasolla voidaan taistella tätä ongelmaa vastaan. Siksi sydämelliset kiitokset. Varmasti saatte täyden tuen täältä valiokunnasta, myös kun on kyse määrärahoista. Pidän hyvin myönteisenä sitä, että Europol 5. syyskuuta – suuren toimen yhteydessä onnistui toteuttamaan ehkä suuremman poliisioperaation viime vuosina, yli tuhat pidätettyä. Tämäkin on oikea tie, mutta kysymykseni on toinen. Puhuitte myös yhteistyöstä naapurivaltioiden ja kolmansien maiden kanssa. Tämähän ei ole puhtaasti eurooppalainen ongelma, vaan oikeastaan ongelma, joka osuu moniin maailmankolkkiin. Olen Iranin valtuuskunnan jäsen täällä Euroopan parlamentissa ja meillä on ollut paljon keskusteluita, jotka eivät aina ole helppoja, mutta kaikkien keskusteluiden yhteydessä yhä uudestaan huumekauppaongelma tulee esiin. Irania haittaa jo huumeiden käyttö sinänsä Iranissa myös – ja heitä kiinnostaisi meidän osaamisemme siitä, miten voidaan puuttua huumeiden käyttöön. Tämä on selkeästi heille liian suuri ongelma käsiteltäväksi epävirallisissa keskusteluissa. Tämä tulee usein esiin. Ja samoin tulee esiin valmius Iranissa pyrkiä sulkemaan reittejä, joita kautta huumeita tulee Eurooppaan. Meidän huomiomme on kiinnitetty siihen, että kun Afganistanista NATO-joukot vedetään, niin sieltä syntyy lisäongelmaa ja oletetaan, että huume kauppa lisääntyy valtavasti. Eli yleisemmin, miten tehdään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa ja erityisesti Iranin kanssa? Tämä ei varmaankaan ole yksinkertainen kysymys, koska jos ajatellaan, minkälaiset suhteet meillä on tällä hetkellä, mutta – Ehkä voisitte kuitenkin tuoda vähän lisävaloa näihin kysymyksiin. Kiitos. Thank you. Kiitos, Joosef. Se on aika pitkä puheenluettelo nyt, ja kuten alussa totesin, kun sali oli vielä tyhjä, vähän yli yhdeksän vain noin vihjeenä, kun totesinkin herra Götzille alussa, että olemme kiinnostuneita aiheesta, mutta nyt puheluettelo on suljettava, koska meillä on toinenkin aihe vielä tulossa – Eli suljen puhujaluettelon nyt. Seuraava puhuja on herra Dyrek. Voisitteko pitää kiinni myös kahdesta minuutista pyydän? Dziękuję bardzo, panie Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä hyvin mielenkiintoisesta analyysistä huumemarkkinoista, mutta se mikä tästä vielä puuttuu on sosiologinen analyysi Varmasti teillä tietoja on tästäkin. Haluaisin kuulla nimenomaan siitä vähän enemmän, ehkä kulttuurisista muutoksista, joita on tapahtunut, jotka ovat johtaneet huumausaineiden käyttöön. Minkälaisia sosiologisia suuntauksia voitaisiin hyödyntää huumausaineiden käytön vähentämiseksi? minkälaisia korrelaatioita on eri aiheiden välillä. Esimerkiksi miten lapsia kasvatetaan, mikä on perhetilanne ja miten tämä suhteutuu humosainteiden käyttöön. Varmasti olette tätäkin eritelleet näiden tekijöiden osalta. Eli mikä lisää humausaineen käyttöä ja mikä vähentää. Olen iloinen, että puhumme teidän kanssanne eikä komission edustajan kanssa, koska te olette objektiivisempi ilman poliittisia paineita. Siksi kysyisinkin teiltä, mikä on teidän kantanne tähän väitteeseen, että meidän pitäisi joitakin huumausaineita laillistaa? Mitä mieltä olette? Thank you and thank you for sticking to time. Kiitoksia kovasti ja sitten seuraavaksi Rova Rosenberg. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και το παρατηρητήριο. Haluaisin kiittää seurantakeskusta ja pääjohtaja tästä yksityiskohtaisesta analyysistä. Olen uusi parlamentin jäsen, tulen Kreikasta ja olen tehnyt juristina työtä monia vuosia. Olen ollut paljon tekemisissä huumeasioiden kanssa ja huumeiden ja internetin kanssa. Tämä on Kyseessä siis on tämä osa internetiä, joka hoitaa huumekauppaa. Te mainitsitte eilen ja tänään tällaisia internetsivustoja, joita ei helpolla löydä. Ei löydetä käyttäjiä, ei löydetä tekijöitä, koska he ovat muista maista, mutta joka tapauksessa – Edelleenkin meillä on paljonkin tehtävää, jotta voimme purata tähän kysymykseen. Haluaisin myös kertoa teille, että on toinenkin tapa väittää huumeita, hoitaa hu- huumekauppaa. Tämä on laiton maahanmuutto. Minun ma- maassani laiton maahanmuutto on lisääntynyt. Se on varsin korkealla tasolla sen jälkeen, kun Syyrian ongelmat pahenivat ja monet ihmiset tulevat meille myös Turkin puolelta. Meidän on varsin vaikeaa vartioida rajojamme ja te tiedätte, että merellä olemme pidättäneet monta kertaa ihmisiä, jotka ovat myös huume, huumekauppiaita, huumeiden välittämiä, eivätkä ne ole mitään yksittäisiä rikollisia, vaan kuuluvat järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja sen jengeihin. Ja itse asiassa he käyttävät laitonta maahanmuuttoa edistääkseen huumekauppaa. Tämä on teille vielä yksi asia pitää mielessä siellä virastossa myös. Ja johtaja, haluaisin kysyä teiltä strategiasta, jonka mainitsitte 2016-2018 kaudella. Oletteko te ottanut huomioon seuraavia asioita, jotka haluan ottaa esiin. Minä puollan kovasti sitä, että rahoitetaan teidän toimintaanne, mutta tehän tiedätte, että Etelämaissa, kuten Kreikassa, jotka ovat näitä säästökohdemaita, joissa sopeutetaan finanssipolitiikkaa. Meillä on, meillä on tapahtunut varsin huomattavia leikkauksia ministeriöissä, jotka ovat vastuunnassa kysymyksistä terveysministeriö, kansallisten suojelusta vastaava ministeriö. Nämä ministeriöt ovat erittäin tärkeitä, kun pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia ja ovat myös oikeuden kannalta merkittäviä. Tai meillä on varsin vaikea tilanne, jos leikataan, leikataan voimavaroja, on, se, on vaikea harjoittaa tutkimusta ja estää uuden tyyppisten huumeiden syntyminen tai ottaa ne mukaan rikosoikeudellisiin prosesseihin. Jos me otamme ne mukaan huumeiden listaan, jotka ovat laittomia huumeita, tai jos otamme ne taas muiden huumeiden luettelot kuuluvat eri luokkiin. Joten yleisesti ottaen suurimmassa osassa Euroopan maita huumekauppa on rikos ja joskus vastaan on helppo taistella. Syria. Sitten seuraava kollega Anna Heetykaa tämän parissa myös tehnyt työtä. Huomenta ja kiitos paljon, herra Minä luin oikein kiinnostuneena tätä kertomusta. Minä johdan sosiaalidemokraattien työtä tämän uuden asetuksen osalta. Minä olen hyvin huolissani uusista psykoaktiivista aineita näistä. Rikolliset tekevät kaikkensa kiertääkseen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Omasta kotimaastani Ruotsista luin aamulla, että 15 nuorta Kaakkois-Englannissa on, Kaakkois-Ruotsissa anteeksi, on kokeillut uutta spice-huumetta. Sitä pidetään laillisena, kun sitä myydään netissä. Sitä voidaan muuttaa niin, että se on joko laillinen tai ei, ja tämä on valtava ongelma. Nämä nuoret joutuivat siis massani sairaalaan, ja tämä on valtava ongelma kaikkialla Euroopassa. Tämä on resurssikysymys, siihen sain jo vastauksiakin. Ymmärrän, että teillä on kovasti tarvetta lisää resursseille, jotta voidaan ratkoa näitä ongelmia, mutta kertomuksessa sanotaan myös, että ainoastaan muutamassa maassa on tällainen tehokas valvontajärjestelmä, joka liittyy sairaustapauksiin, jotka ovat huumeista lähtöisin. Ja jos ei tällaista verkosta valvontaa ole, ei nähdä näitä kasvavia terveysuhkia. Eli kysyisinkin, saatteko riittävästi tietoa jäsenvaltioista? Ajattelen lähinnä tilastotietoja. Me tiedämme, että monissa kysymyksissä, jotka liittyvät EU-yhteistyöhön, niin tilastotietojen merkitys on valtavan suuri. Ja oletan, että tilanne vaihtelee tässä kovasti jäsenvaltioiden kesken. Kiitos. Kiitos Anna. Sitten Rova Stevens. Dank u wel, voorzitter. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minulla olisi kaksi konkreettista kysymystä. Ensinnäkin tässä kertomuksessa luki, että varhaisen varoituksen järjestelmä altistuu yhä suuremmalle paineelle, kun on valtavasti volyymiä ja kaikenlaisia aineita, jotka ovat markkinoilla. Monissa jäsenvaltioissa ei ole vielä valvontajärjestelmää, seurantajärjestelmää, jolla pystyttäisiin valvomaan huumeisiin liittyviä kysymyksiä ja niiden vaikutuksia kansanterveyteen. Ja kysyisinkin, onko niin, että nykymuodossaan varhaisen varoituksen järjestelmä voi vielä toimia vai Olisiko tarpeen jotenkin sitä muuttaa, uudistaa? En tiedä oikein miten, mutta ehkä arviointi olisi paikallaan, jotta voitaisiin saada tämä toimimaan ihan optimaalisesti. Mikä on tässä teidän kantanne? Toiseksi, kun nopeasti katsoin tätä kertomusta, niin näytti siltä, että usein pidetään kuulina ja seksikkäänä huumeiden käyttöä, kun nuoret käyttävät huumeita siis. Ja tietenkin on vielä houkuttelevampaa nuorten silmissä, että tämä huol- huumeet ovat laittomia. No ei ehkä suoraan sanottuna ainoastaan nuorten joukossa, vaan vähän vanhempienkin. Ja kysyisinkin tiedotuskampanjoista. Olisiko paikallaan saada nyt jonkinlainen tiedotuskampanja? Eikö pitäisi panostaa enemmän tällaisiin kampanjoihin, joita on ollut myös alkoholin ja tupakan vastaisessa työssä? Mitä mieltä olette? Voitaisiinko tehdä ehkä jotain yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa? Kiitos. Thank you. And before we go to the director, our final speaker. Kiitos sitten viimeisenä Rova Jolin. Merci d'abord pour euh, ce... Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta raportista, missä on paljon tosiasiatietoja. Haluaisin kertoa teille omista kokemuksistani. Minäkin olen tehnyt työtä huumausaineiden torjunnassa kymmenien vuosien ajan. 81 vuonna aloitin uraani ja minulla on todella kymmenen, kymmeniä vuosia kokemusta huumausaineiden kauppiaiden pidättämisestä. Ja minä olen huomannut, miten tehotonta se on. Olen ollut Afganistanissa. Yksi kollega juuri totesi, että kun NATO vetäytyy Afganistanista oppiumin tuotanto räjähtää käsiin. Sanon teille aivan selkokielellä, että ei tässä tarvitse odotella joukkoja vetäytymistäkään, koska 2013 sato on ollut kaikkien aikojen suurin, jonka varmasti hyvin tiedätte Afganistanista. Tämä kaikista niistä ponnisteluista huolimatta, joita kansainvälinen yhteisö on tehnyt, ja huolimatta sadoista miljoonista dollarista, jotka sinne on pantu, ja ja opetuksista, että voitaisiin jotain muuta viljellä kuin oppiumia. Ja huolimatta kymmenistä kuolonuhreista, kun ajatellaan YK humanitaariviraston henkilöstöä. Eli täytyy nyt ymmärtää, että olemme umpikujaan tulleet. Humausaineiden torjunta ei toimi. Siihen menee valtavasti voimavaroja yhteiskunnissamme ilman, minkälaisia tuloksia. Päinvastoin erilaiset jengit ja rikollisverkot saavat voimavaroja käsiin, siis se rahoittaa mafiaa ja terroristeja, koska me emme pysty katkaisemaan tätä ketjua kysynnän ja tarjonnan välillä. Toisin sanoen, järki sanoisi, että kun on kulunut jo 40 vuotta ja olemme epäonnistuneet, niin nyt on huomattu, että käyttäjien määrä on moninkertaistunut voimavaroista huolimatta ja me emme ole pystyneet käyttöä lopettamaan, kun ajatellaan esimerkiksi rahanpesun torjuntaa, niin se on siellä myös taustalla kaupassa, niin siinäkin ole onnistuneet. Ja minä kehottaisin kollegoja teitäkin tekemään tästä johtopäätöksiä ja mitä voisimme tästä oppia, jos jotain laillistaisimme ja rupeaisimme järjestämään huumausaineiden myyntiä? Kiitoksia. Totta kai. että Meillä on hyvin valistuneita kysymyksiä tullut tässä. Varmasti joudutte aika pian palaamaan tänne. Olen pahoillani, että aika ei oikein riitä kaikkiin vastauksiin, mutta yrittäkää nyt parhaanne. give me. Uh, I was trying to avoid uh, saying that. Then but I Kiitos puheenjohtaja. Kuinka paljon minulla on puheaikaa? Ehkä seitsemän tai kahdeksan minuuttia. Kiitos, ajattelin, että saisin noin tunnin, mutta yritän tehdä parhaani. Hyvät naiset ja herrat, hyvät jäsenet, olen yllättynyt ja ällistynyt siitä, mitä täällä tänään tapahtui. Olen ollut täällä hyvin usein, enkä ole koskaan nähnyt näin monia jäseniä täällä fyysisesti läsnä, enkä ole kuullut näin mielenkiintoista keskustelua ja tällaisia kannanottoja. Olen hyvin iloinen. Muistan, että kerran olin täällä ja täällä oli kolme jäsentä. Ja kun kysyin, että, että miksi ei ole suurempaa kiinnostusta, niin minulle vastattiin, että meidän seurantakeskuksemme ei aiheuta ongelmia. No minäkään en halua aiheuttaa ongelmia teille, mutta kyllä meillä on vakava tilanne käsillä. Siihen on yhdessä puututtava ja sen varmasti tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin. Todella haluaisin myöskin kiittää ystävällisistä sanoista, joita kohdistitte seurantakeskukseen. Puheenjohtaja sanoi, että minulla on seitsemän minuuttia. Minulla on muistiinpanoja tässä hyvin nopeasti yritän nyt käydä läpi muutamat seikat. Edustaja Boni, en oikein näe niinkään komission yhteistyössä avoimuuden puutetta. Meillä yhteistyö sujuu mallikkaasti komission kanssa – erityisesti oikeus- ja sisäasioiden ja sankon kanssa. Oikeus ehkä muuttuu vähän vähemmän tärkeäksi tulevaisuudessa, koska uudessa komissiossa huumeista vastaava, joka on nyt jaettu sisä- ja oikeusasioihin, niin nyt se siirtyy kokonaan sisäasioihin, mutta monia muitakin yhteyksiä tietenkin on laajentumisen ja niin edelleen. Resurssit jäsenvaltioissa ja tilastotieto ja tietojen laatu on mainittu. Meillä on parikymmentä kokousta vuosittain, jolloin keskustelemme kollegoidemme kanssa jäsenvaltioista eri aiheista, menetelmistä, standardeista, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja tiedon analysoimiseen. Ja voin sanoa, että yksi aikansaannoksista virastolla jäsenvaltiolla on se, että nyt puhutaan yhteistä kieltä hyvin pitkälti. On päästy tiettyihin standardeihin, vaikka se ei ole nyt loistavaa eikä hyvääkään ehkä vielä, niin kuitenkin työtä on tehty. Täällä mainittiin myös se, että työrentökeskus ei ehkä nauti ihan sellaista arvostusta kuin se ansaitsisi. Voitte kuvitella, että olen ihan samaa mieltä tästä, mutta näen, että tänä päivänä muutoksia tapahtuu paljon ja mitä tulee uuden tai oikeusperustaan, niin meidän tehtävämme ei ole neuvoa teitä siinä, mitä teidän pitäisi tehdä. Me olemme tässä kohteena, me toimijana, me täytäntöönpanemme oikeusperustoja, mutta me emme ole kumppaneita tämän oikeudellisten puitteiden luomistyössä. Kiinnostavaa oli pohtia yhteyksiä näihin huumekauppiaisiin. Saamme joskus puhelin soittoja, niinkään sähköpostia. Mutta tällaisten puhelinkauppojen esimerkiksi omistajat soittavat ja sanovat, että minulla on tällainen ja tällainen aine täällä. Onko tämä nyt kielletty vai ei? Ja kiinalainen kaup- kauppia, niin kysyy, että haluanko tätä, kun tätä saa nyt, ja kohta se on ehkä jo laiton. Tällaisia kysymyksiä saamme. Edustaja Gomez, emme voi tehdä suosituksia. Asetus ei tällaista mahdollisuutta valitettavasti anna. Enkä tekään suosituksia, mutta tunnen hyvin, mitä leikkauksia on tapahtunut Portugalissa poliisin alalla, terveydenhuollossa myös. Tiedän, että tämä on vakava ongelma maassanne. Toisaalta huumeiden käyttö on melko alhaisella tasolla Portugalissa verrattuna muihin maihin, mutta se on kautta kulku reitti. Esimerkiksi kokaiinia tulee Euroopan unioniin Portugalin kautta. Valitettavasti kaikki eivät tiedä niin hyvin sitä. Siellä on muutaman jäsenvaltion ryhmä, tällainen meriliikenteen keskus, joka koordinoi liikennettä Atlantilla jäsenvaltion merivoimien poliisin kesken. Näin taistellaan kokainikauppaa vastaan Atlantilla. Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen kumppani meille. Varmasti se on operationaalinen yksikkö, joka ei niinkään halua näkyvyyttä, vaan toimintaa. Herra Weidenholzer, taidan jatkaa englanniksi. On varmasti aivan selvää, että meillä on globaali ongelma ja globaaleihin kysymyksiin on vastattava globaalisti, kuten edustaja Jolie ja muut sanoivat. Erityisesti tuo Iraniin liittyvä kysymys – Silloin tällöin meillä on yhteyttä. Yhteyttä eri Iranin asiantuntijoihin, erityisesti terveysalalle. Ja tiedämme, että siellä on loistotutkijoita, todella loistavia henkilöitä. Ja kolme, neljä vuotta sitten järjestettiin matka Saksan, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan puolelta Iraniin, jotta voitaisiin selvittää, miten yhteistyötä voidaan vahvistaa. Eli muodollista virallista yhteistyötä ei ole, mutta meillä on sporadisesti yhteyksiä. Lainvalvontaviranomaisten osalta tämä on vähän hankalampaa. Tois, toisaalta Iran on maa, joka auttaa meitä välttämään kautta kulkua Euroopan unioniin, mutta toisaalta, jos puhutaan iranilaisten poliitikkojen kanssa, niin Ilmassa on niin paljon propagandaa aina, että on hyvin vaikea saada selkeää tietoa. Eli pitkä tie on vielä kuljettavana. Tämän lisäksi tämän kaltaisten maiden kanssa tehdään ainoastaan mitään sovittu komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa, koska me emme ole virasto, joka näin muuten hoitaisi omia tehtäviään. No sitten Nämä kysymykset, yhteiskunnalliset kysymykset vaatisivat laajempaa keskustelua kuin mitä voidaan täällä käydä, mutta, mutta se mitä voin nyt sanoa on se, että perhe, muutokset perheissä, nuorisokulttuuri, kyllä näillä asioilla on tärkeä rooli, mutta näkisin tässä – lähinnä juuri jäsenvaltion vastuun. Jäsenvaltion vastuu on suuri, kun puhutaan ennaltaehkäisystä. Vähän myöhemmin saatiin kysymys siitä, eikö olisi hyvä järjestää laajempia kampanjoita. Minun on myönnettävä, etten ole tällaisten suurien kampanjoiden ystävä. Niitä on hankala arvioida, ja jotkut arvosta, joita on arvioitu, ovat osoittautuneet – eivät tehokkaiksi, ne joskus jopa toimivat tavoitteiden vastaisesti. Se, mikä voisi toimia, on, että mentäisiin tiettyille alueille, otettaisiin yhteys niin kutsuttuihin riskiryhmiin. Aina ei ehkä poliittisesti korrektia puhua tällaisista ryhmistä, mutta tällä toimintatavalla on ollut menestystä. Ja myös tavallaan se, että puututaan ympäristöön niiden ihmisten osalta, jotka ovat erityisen alttiita. Tämä liittyy myöskin siihen, että ollaan yhteydessä, kohdennetaan toimet tiettyihin perheisiin, alueisiin tai kouluihin. Tämä on hyvä tapa varmasti laillistamisesta. En voi todellakaan laillistamisesta sanoa mitään, mutta voin sanoa, että seuraamme kyllä, mitä maailmassa tapahtuu, erityisesti kannabiskeskustelua, jota käydään tällä hetkellä. Seuraamme tätä hyvin tarkkaan ja Uruguay tarjosi meille mahdollisuutta olla mukana tieteellisessä komiteassa, joka seuraa tätä laillistamisasiaa. Mielelläni jonkun lähettäisin, mutta minulla ei ole resursseja lähettää. Mutta haluaisin sanoa, että missään jäsenvaltiossa hallituksen tasolla ei käydä tällä hetkellä laillistamiskeskustelua, enkä näe oikein, että sellaista olisi luvassakaan. Mutta Pyytäisin, että katsotte, mitä tapahtuu kansalaisjärjestöjen tasolla. Tätä keskustelua käydään siellä laajemmin ja sille tulee varmasti tärkeämpi rooli silläkin keskustelulle tulevaisuudessa. Rosenberg, no, laiton maahanmuutto tai maahanmuutto kaiken kaikkiaan ja huumeet. Tämä on tärkeä aihe. Frontexin johtajan kanssa olemme keskustelleet siitä, miten voitaisiin paremmin katsoa, onko niin, että ihmiskauppa on pitkälti linkitetty huumekauppaan. Tiedämme, että rikollisryhmiä ei kiinnosta sinänsä ihmiset kauppatavarana, jos näin voidaan sanoa, vaan heitä kiinnostaa raha, ja riippumatta miten sitä voi saada. Jos katsotaan näitä veneitä Välimerellä esimerkiksi, tämä on nyt vain esimerkki, niin on hyvin vaikea saada täsmällistä tietoa niistä. Kreikasta olemme kovasti yhteydessä kumppaneihimme ja hyvin tiedämme, että terveysalan leikkaukset Kreikassa ovat dramaattisia. Meillä on loistavaa yhteistyötä, hyviä kumppaneita ja tiedämme, että siellä tehdään loistavaa työtä hyvin hankalissa oloissa. Otamme tämän huomioon, mutta voidaan todeta, että terveyspalvelut ovat paineen alla lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Edustaja Hed kysyi Spiceista 15 ihmistä sairaalassa. Yleensä on kyse kannabioidein, varusteluista, tällaista kasveista ja niitä kasvituotteista ja Niitä tulee usein esiin erilaisia kuusi riskiarviointeja. Parin viime viikon aikana meillä on pari ainetta, joista tiedetään 59 kuoleman tapausta eri maissa. Kyllä, kyllä. Päätän pian puheenvuoroni. Varhaisen varoituksen järjestelmän uudistaminen ihan lyhyesti. Me seuraamme tätä prosessia hyvin tarkasti, kun lähestytään uutta lainsäädäntöä. Olemme läisessä yhteistyössä ja yhteydessä myös esittelijöihin. Ja taisin jo vastatakin enemmän tai vähemmän tuohon tiedotuskampanjaan. Afganistan edustaja Jolie on aiheesta voitaisiin puhua tuntikaupalla, päiväkaupalla. Tämä on globaali ongelma jälleen kerran. Ja minusta tuntuu, että ongelma on sellainen, että siihen ei suhtauduta riittävän vakavasti, Euroopassa eikä muualla. Varhaisessa vaiheessa alustustani sanoin, että ongelma ei ole niin näkyvä enää kaduilla kuluttajien tasolla ja tämä johtaa siihen, että monien poliitikkojen kiinnostuksen taso on hyvin alhaista. Ei tietenkään täällä tässä salissa, mutta tämä ongelma on vähän unohtunut tällä haavaa. Ja kyllä on kai tunnustettava se, että meillä on suurempiakin ongelmia, kun katsotaan, mitä maailmassa tapahtuu tällä hetkellä. Mutta ongelma on täällä joukossa, me meidän pitää suhtautua siihen vakavasti. Ja varmasti voitte luottaa siihen, että me puolustamme edelleen tämän asian ajamista ja tarjoamme teille parasta mahdollista tietoa, mitä voimme. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia herra Köts. Todella onnistuitte vastaamaan kaikille näissä aikarajoissa. Kiitoksia kovasti siitä, kollegat. Aivan selvää on, että kiinnostusta on paljon jäsenten parissa, myös uusien parissa tätä aihetta kohtaan. Meillä on lainsäädäntö käynnissä tässä, sitä seuraamme, mutta on jotain maakohtaistakin mielenkiintoa. Totta kai tähän liittyy myös järjestäytynyt rikollisuus. Keskustelen koordinaattoreiden kanssa siitä, miten voidaan palata tähän myös seurantakeskuksen kanssa. Ehkä muutenkin kuin mitä tavallisesti. Eli jotta se vastaisi sitä kiinnostusta, jota täälläkin osoitettiin tänään. Kiitoksia vielä siitä, että tulitte. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. colleagues. For the next item we have a presentation by the... Ja sitten seuraavaksi kuullaan komissiota. Ai Koh, Timothy, vai mitä? I can't hear you. En kuule sinua. Ei mitään. Ai siis aivan vaitonainen työjärjestyspuheenvuoro. Se on minulle ihan uutta se. Selvä. No se on brittiläinen vielä sellainen vaikeneminen. No niin kollegat, seuraavaksi kuulemme komissiota. Kun käytiin neuvotteluja Dublin-asetuksen uudelleen laatimisesta, hän hyväksyttiin heinäkuussa 2013 osana yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Lainsäätäjät eivät pääse yksimielisyyteen lopullisesta tekstimuodosta 8 artiklan 4 kohdassa. Parlamentti oli vakuuttunut siitä, että kun on kyse ilman huoltaja olevasta alaikäisestä, ja on ilman perhettä, jos hän on jättänyt hakemuksen jossain jäsenvaltiossa, niin tuo jäsenvaltio, jossa alaikäinen oleskelee, olisi nimenomaan se jäsenvaltio, joka on vastuussa myös hakemuksen käsittelystä, kun hän hakee kansainvälistä suojelua, niin että voidaan ajaa lasten etua ja lapset eivät joutuisi tarpeettomasti liikkumaan. Neuvosto ei tätä kantaa voinut hyväksyä. Lopullinen poliittinen sopimus piti siis artikla 8 muuttumattomana – verrattuna siihen, mitä se oli Dublin asetuksen aikaisemmin, mutta koska oli vireillä asia tuomioistuimessa ja varmasti lopputulos vaikuttaisi myös siihen, miten muotoituisi kahdeksan artikla, niin ar- lainsäätäjät päättivät, että säännöstä päätettäisiin vasta asian tuomion myötä. Poliittinen sopimus näkyy myös julkilausumassa, jonka kolme toimielintä antoi, ja se on osana säädöstä julkilausuman jälkeen ja sen jälkeen, kun kolme tuomio, toimielintä tähän sitoutuivat, komissio on nyt antanut ehdotuksen, jotta kahdeksan artiklan sisältö olisi yhdenmukainen uuden oikeuskäytännön kanssa. Pyytäisin, että komissio nyt esittelisi tätä ehdotusta sen jälkeen. Kuulemme kysymyksiä ja puheenvuoroja. Aloitamme esittelijästä ja varjoesittelijöistä. Eli komissio, olkaa hyvää Voitte alustaa. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio 26. kesäkuuta hyväksyi kohdennetun ehdotuksen, joka muuttaa 8 artiklaa sen neljästä kohtaa Dublinin asetuksessa, kun määritellään vastuuta jäsenvaltioissa, että ne tutkivat hakemusta, jonka tällainen ilman huolta oleva alaikäinen on tehnyt. Niin kuin te sanoitte johdannossanne itse puheenjohtaja, ehdotus on jatkoa kehotukselle, joka parlamentista tuli ja neuvostosta viime trialogin yhteydessä koskien Dublin kolmosta, jotta tarkistettaisiin kahdeksan artiklaa tu- sitten kun tuomioistuin on antanut tuomionsa tässä asiassa ja tämä on tämä MA-tapaus Tuomioistuin antoi päätöksensä 6.6.2013 ja korostaisin, että komission ehdotus pyrkii pelkästään kodifioimaan tuomioistuimen oikeuskäytännön tässä asiassa. Mistään muusta ei ole kysymys. Tekisin kaksi horisontaalisempaa kommenttia. Ensimmäinen liittyy perusoikeuskirjaan ja niin kuin me tuomio, niin kuin tuomioistuin totesi MA-tapauksessa, komission ehdotus varmistaa sen, että alaikäisen etu aina otetaan ensisijaisesti huomioon Dublinin menettelyssä. Ja sitten toinen horisontaalinen huomio ehdotuksessa pyritään siihen, että alaikäiset ilman huoltajaa, jotka ovat todella haavoittuvaisia, niin heitä ei turhaan siirretä yhdestä EU-maasta toiseen ja lisäksi kun tutkitaan turvapaikkahakemusta, niitä ei turhaan pitkitetä näissä tapauksissa. Sitten hiukan tarkemmin perustuen tuomioistuimen perusteluihin tuomion yhteydessä tähän annettiin kaksi mahdollista toimintatapaa alaikäisen kohdalla, jolla ei ole mitään perhe, perheenjäseniä EUn alueella. Ensimmäinen skenaario, kun alaikäinen on jättänyt useita hakemuksia kansainvälisen suojelun takia, myös se maa, jossa hän tällä hetkellä oleilee, kyseinen jäsenvaltio on vastuussa siitä, että tutkitaan hänen hakemuksensa ja tätä säännellään kahdeksan artiklassa kohdassa neljä meidän ehdotuksessamme. Sitten toinen skenaariomalli. Silloin, kun alaikäinen hakee kansainvälistä suojelua ja hän on jäsenvaltion alueella ilman että on tehnyt siellä hakemusta. Kyseisen jäsenvaltion pitää ensin antaa alaikäiselle tilaisuus jättää hakemus. Tästä puhutaan 8 artiklan 4 kohdassa B, ensimmäisessä alakohdassa. Tässä on myös kaksi vaihtoehtoa, jotka liittyvät tähän skenaarioon. Ensimmäinen alakohta, jos on voinut tehdä tässä maassa hakemuksen, alaikäinen päättää näin tehdä tässä maassa. Hänen pitäisi pysyä tässä maassa, joka on vastuussa siitä, että tutkitaan hänen turvapaikkahakemuksensa 8 artikla 4 kohdan C mukaisesti. Sitten toinen alaskenaario, jos alaikäinen päättää olla tekemättä hakemusta tässä jäsenvaltiossa, jossa hän tällä hetkellä olelee, vastuu ja, ja, jäsenvaltio on se, missä viimeisin hakemus on tehty, jos tämä on alaikäisen edun mukaista. Tässä on kysymys neljäs alakohta kohdassa näiden skenaarioiden lisäksi ehdotuksessa esitetään sääntöjä, millä helpotetaan yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja esitetään järjestelmän hyväksikäyttömahdollisuuksia, aivan erityisesti kerrotaan molemmille tahoille uusista vastuusta. Tässä puhutaan 8, 4, C ja D kohdissa. Sitten vielä lopuksi korostaisin jälleen kerran kun lainsäätäjät tekivät kehotuksensa komissiolle viimeisessä trilogissa koskien Dublinin uudenlaatimista, komi- me hyväksymme täysin tuomioistuimen päätösvallan tässä ja kun ajatellaan tätä selkeää tilannetta, me luotamme sekä Euroopan parlamenttiin että neuvostoon, jotta ne tehokkaasti neuvottelisivat tästä lainsäädäntökysymyksestä. Toivottavasti se voidaan viedä loppuun varsin pian. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti kollegat. Tämä on aivan minun niin kun edellisessä kohdassa olin avokättinen, kun niin moni halusi puhua aika pitkäänkin. Mutta mielenkiintoinen kohta kollegojen mielestä. Olen nyt laatinut jo puhujaluettelon, koska meillä on esittelijä ja varjoesittelijät, eli heidät otan ja sitten yksi lisää, eli puheenjohtajavaltio Italian edustaja. Pyritään kurinalaisuutta, onhan sekin iso aihe, mutta Rova Wikström esittelijänä ensin. Well, during the previous mandate I was... Viime kaudella minä olin esittelijänä Dublin-asetuksen uudelleenlaatimisessa ja se hyväksyttiin, kuten kuultiin viime vuoden kesäkuussa, mutta uskokaa vaan, se oli kova urakka, meni neljä vuotta ja me tiiminä tulimme hyvin läheisiksi ja teimme yhteistyötä, joka oli aivan suuremmoista. Siellä oli yksi artikla, josta emme onnistuneet pääsemään yksimielisyyteen kahdeksan artikla neljä kohta. Siinä päätetään, kuka jäsenvaltioista on vastuussa hakemuksesta, kun on kyse ilman huoltoja olevasta laikäisestä. Vanhassa Dublin-asetuksessa ei ollut selvää tekstiä tästä, eli missä alaikäinen on jättänyt hakemuksen, mutta se ei selventänyt, onko se ensimmäinen hakemus vai viimeisin hakemus. Tätä on tulkittu useimmissa jäsenvaltioissa vanhan asetuksen pohjalta siten, että myös huoltajatta oleva alaikäinen siirrettäisiin ensimmäiseen valtioon, minne saapuivat. Toisin sanoen, lapset lähetettiin maasta toiseen kuin laukut tai paketit. Ja me halusimme siihen saada lopun. Neuvotteluissa uudesta Dublin asetuksesta kaikki osapuolet halusivat selventää sääntöä, mutta me emme oikein päässyt yksimielisyyteen, miten selventää. Komissio ja parlamentti halusivat selventää sitä siten, että se maa, jossa alaikäinen on jättänyt viimeisimmän hakemuksensa, mutta neuvosto edelleen vaatii, että se olisi ensimmäisen hakemuksen maa. Siinä oltiin sitten pattitilanteessa aika pitkään, niin yritimme ja yritimme, mutta siitä puusta pidemmälle emme päässeet. Sitten parlamentti joutui olemaan aika luova. Ja vielä korostaisin sitä, miten kiitollinen minä olen hyvästä yhteistyöstä, jota teimme. Tuossa vaiheessa neuvotteluja meillä oli myös vireillä asia tuomioistuimessa nimenomaan tästä aiheesta, eli alaikäisistä, jotka ovat ilman huoltajaa ja jäsenvaltiosta. Ja kun emme pääse yksimielisyyteen, jätimme tekstin vanhaan muotoon, kuten se olisi vanhassa asetuksessa, mutta kuitenkin lisäten, että se on nimenomaan lapsen edun mukaista. Tämän lisäksi, mikä oli hyvin epätavallista, laadimme yhteisen julkilausuman, jota tukivat parlamenttineuvosto ja komissio. Siinä lausuttiin, että kunhan saatiin tuomio tuomioistuimesta tässä asiassa. Komission pitäisi uudelleen ottaa käsittelyyn tämä ah, artikla asetuksessa ja huomioida nimenomaan ah, tuomioistuimen tuomion. Eli tuomioistuin siis päätti siitä, mistä me poliittisesti pystyneet päättämään. Viime vuoden kesäkuussa saatiin tuomio siis juuri ennen Dublin asetuksen hyväksymistä. Tuomio oli aivan parlamentin ja komission kannan mukainen, eli meidän pitäisi aina välttää sitä, että alaikäinen joutuu tarpeettomasti liikkumaan, että se jäsenvaltio, joka on vastuussa hakemuksesta, olisi se jäsenvaltio, jossa alaikäinen on jättänyt viimeisimmän hakemuksensa. Komissio esitti asetuksen muuttamista ja se saatiin vasta tämän vuoden kesäkuussa. Ja nyt se on ihan meistä kiinni ja neuvostosta hyväksyä tämä muutos mahdollisimman rivakasti, kuten komissiokin totesi. On aivan selvää, että meidän pitäisi aina ajaa lapsen etua. Niin se on todettu myös 24 artiklassa ihmisoikeusjulistuksessa tuomioistuimen tuomio toi esille aivan selvästi myös sen, että kun on kyse ilman huoltaja olevasta alaikäisestä, niin he ovat erityisen haavoittuvia henkilöitä. Siksi ei heitä pitäisi koskaan sietää toisen jäsenvaltioon. Minä olen erittäin kiitollinen komission ehdotuksesta. Minä uskon, että se on hyvin tarkkaan pohdittu. Se heijastelee tuomion, istuimen tuomiotakin, kuten julkilausumassakin penättiin. Ja toivottavasti tämä voidaan nyt hyvin nopeassa menettelyssä hyväksyä. Kolme varjoesittelijää olivat jo Dublin-asetuksenkin varjoesittelijöitä, Silvia Guillaume, Timothy Kirkhope, Jean Lambert. Toisin sanoen he tuntevat varsin hyvin, missä tässä on kyse. Ja olen nyt erittäin iloinen, että meillä on uusiakin varjoesittelijöitä, Ropetta Metsola, Malin Björk ja Laura Ferrara. Odotan tässä mielenkiinnolla työtä heidänkin kanssaan ja toivon, että tämä rivakasti etenee, koska tässä vain mukautetaan asetusta tuomioistuimen tuomioon. Ei tässä uudelleen avata mitään muita osia asetuksessa. Vilpittömästi toivon, että neuvosto maksuu samaan lähestymistavan tähän ehdotukseen, koska he ovat jo sitoutuneetkin muutokseen. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä puheenjohtajavaltio Italian kanssa tässä asiassa. Minä esitän raporttini, mietintöni vielä varjosittelijöille ja sitten se tulee myös täysistuntoon. Kiitoksia. Textbook contribution, uh, Celia. Kiitoksia Cecilia kovasti tästä. Kollegat, nyt varjoesittelijät, mutta mahdollisimman lyhysanoisesti. Silvi voi olla esimerkkinä tässä. Sinut jo mainittikin täällä, mutta rouva Metsola ensin. Cecilia. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Cecilia. Minulle on kunnia olla varjoesittelijä tämän tärkeän aiheen osalta. Ja haluaisin sanoa heti, että jatkan mielelläni yhteistyötä samanhenkisesti kuin Anna-Maria teki aikaisemmin. Jatkan yhteistyötä EPPn nimissä tämän aiheen osalta. Mielestäni tavoitteet ovat, kuten Cecilia sanoi, se, että meidän on suojeltava alaikäisten etua. 13 000 ilman huoltajaa liikkuvaa alaikäistä esitti turvapaikkahakemuksen, joten meidän kaikkien pitää sopia selkeistä säännöistä. Näin voimme huolehtia siitä, että haavoittuvaisimpia yhteiskunnassamme ei käytetä poliittisen pelin nappuloina – Päätän puheenvuoroni tähän, mutta lupaan vain täyttää yhteistyötä, jotta voimme saada tämän tehokkaasti loppuun. Kiitos tiivistä puheenvuorosta. Silvi Kiominen aikanaan myös SD-ryhmän evarjosittelijä. Yritän puhua yhtä lyhykäisesti kuin kollegatkin. Kiitoksia eh, tästä lämpöstä puheenvuorosta tämä osoittaa selvästi, että alaikäiskysymys on edelleenkin varsin arkaluontoinen, kun keskustellaan näistä asioista. Samoin aikana neuvoston ja parlamentin välillä tätä keskustelua on pitkään käyty. Tämä yhteinen lausunto on annettu ja se olikin hyvä asia ja tapa toimia. Ja tietysti tuomioistuin myös puuttui asiaan ja tästä on vedetty tietyt johtopäätökset, joihin se sille äsken viittasi ja nyt itse palasi siihen. Olen tyytyväinen tästä tuomioistuimen päätöstä ja tulkinnasta, joka asiasta tehtiin tämä selvennys olikin todella välttämätöntä. Tämä liittyy alaikäisen lapsen etuun, mutta myös tähän menettelytapaan, joka pitää olla käytössä heidän yhteydessään. Ja mitä tulee sisältöön, tämä alaikäisten haavoittuvaisuus on otettu huomioon asianmukaisella tavalla ja vältetään näin turhat siirtymismaasta toiseen. Niin on hyvä, että tämä ajatus on tehty. Tässä pyritään löytämään oikea tasapaino, mitä tulee alaikäisten tilanteeseen. Minulla on vielä yksi lyhyt kysymys komission suuntaan. Onko jo ollut toimiston päätöksen jonkinlaisia vaikutuksia alaikäisten tilanteeseen. Tiedättekö, miten tämä on ehkä vaikuttanut, mutta tekstin kohdalla Cecilia voin vakuuttaa, että yhteistyösuhde meidän ryhmästämme jatkuu. Kiitoksia kovasti Silvi. Seuraavaksi ECR-ryhmän esittelyaikana oli myös Timothy Kirkhope. And, um, I think we can... Kiitoksia kovasti. Varmaan voidaan sanoa, että mekin tuemme tätä, mutta en halua, että tämä menee nyt sivuraitelle kuitenkaan, kun ajatellaan tähän liittyviä muita elintärkeitä kysymyksiä, jotka ovat edelleen aiheuttaneet huolta. Yksi liittyy ikämäärittelyyn. Suojelu on arvokasta sinällään nuorille, mutta me olemme nähneet näyttöä siitä, että on rikollistakin toimintaa. Siinä on väärinkäytetty humanitaarista lähestymistapaa. Siinä nuoren henkilön ikä on aika kriittinen tavallaan tietyllä tasolla. Ja siinä täytyy edetä varovasti. Puheenjohtaja, kun tässä oli puhetta myös nuoren vastaanottamisesta, kun hän tulee johonkin maahan, ja heitä kohdeltaisiin niin, että ei heitä siirrellä pitkin Eurooppaa. Sehän nyt tässä oli jutun ytimenäkin. Mutta vastaanottoolot, jotka ovat tarjolla eri EU-maissa ja nuorille, vaihtelevat kovasti maasta toiseen. Meillä on huolta monenkin valtion kohdalla, joiden olot eivät alaikäisten kohdalla, eivätkä varsinkaan alaikäisten kohdalla oikein kerta kaikkiaan ole hyväksyttävissä. Siksi vaikka olen erittäin tyytyväinen yleisiin periaatteisiin, olen sitä mieltä, meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että jäsenvaltiossa on sellaiset standardit tarjolla, jotka ovat riittävän korkealla ensinnäkin, ja sitten katsotaan myös ikäarviointikysymystä, ja sitten olen oikeastaan ollut aina esille tämän maahanmuuttokysymyksissä, niin meidän täytyy myös päätä, että ne, jotka ovat vastuussa lasten väärinkäytöstä ja lasten käyttämisestä, jos ovat ilman huoltajaa tai tahdottomasti ovat saapuneet, että näiden ihmisiin, näihin ihmisiin puututaan myös laivalvonnassa, että tehdään Frontexin ja Euroopan kanssa yhteistyötä, jotta kaikki nämä ihmiset joutuvat vastuuseen – kun kansallisvaltiot ovat tästä myös vastuussa, niin heidän täytyy myös saada kantamaan vastuunsa. Joskus on kyse todella epämoraalisesta, kammottavasta käytöksestä. Lasten ei pitäisi joutua kärsimään, mutta jos jotkut ovat asettaneet heidät sellaisen tilanteeseen, niin heidän kyllä pitäisi kärsiä. Uh, Mainitsit tässä myös tämän vuosikertomuksenkin, josta on käyty keskustelua. Ja sitten GUE-ryhmästä tällä hetkellä varjoesittelijä on Malin Björk. Tack så mycket. Kiitos paljon. Niin, ei tule varmaankaan minään yllätyksenä, että QNGL suhtautuu kriittisesti koko Dublinin kysymykseen tai asetukseen ja meidän mielestämme se pitäisi luoda ihan alusta uudestaan. Tämä ehdotus noudattelee kansainvälistä oikeutta lasten etujen mukaan. Sen kaikki tiedämme, jotka täällä istumme, että näitä oikeuksia ei kunnioiteta, ei lainsäädännössämme eikä niissä menettelyissä, joille lapset altistuvat maissamme. Esimerkkejä voisin esittää Ruotsista, mutta tämä koskee varmasti kaikkia jäsenvaltioita. Siksi pidämme hyvänä tuomioistuimen tuomiota tässä kysymyksessä ja pidämme hyvänä komission ehdotusta, joka on parannus. Ainakin yksi erityisen haavoittuvainen ihmisryhmä voi saada näin parempaa suojaa. Tietenkin teemme mielellämme yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Lyhyt sanaisuudesta se aina auttaa. Ja sitten ei. Jean Lambert oli vihreiden esittelijä kyllä silloinkin. Jim seuraavaksi. Uh, thank you. Kiitoksia. Minäkin haluaisin ilmaista huojennusta tuomioistuimen päätöksestä ja on sääli, että meidän piti tuomioistuinta odottaa asiassa, joka monille meistä täällä tuntui aivan ilmiselvältä. Eihän lapsia pidä siirrellä ympärinsä, no ei vanhempia, aikuisiakaan pitäisi, mutta tässä tapauksessa varmasti olisimme samaa mieltä esitelmän kanssa siitä, että meidän pitäisi saada nopeasti tämä asia loppuun ja päivittää tilannetta, mutta tartun myös siihen, mitä muut ovat täällä sanoneet sen suhteen, miten me tätä lapsen etua oikein toteutamme. Ja vaatimuksenahan on se, että jäsenvaltiot ovat yhteistyössä näistä kysymyksistä. Yksi asia, jonka tiedämme, on, että tilanne on varsin erilainen joissakin jäsenvaltioissa. Kaikissa ei ole tarvittavia turvatakeita ja tämä on ollut ongelma myös näissä siirtokysymyksissä, kun mekanismit ovat olleet heikkoja ja siksi lapset on pantu vieläkin suuremman, suurempaan vaaraan, joten näitä asioita meidän todellakin pitää tarkastella. Simostakin otti esille lapsen turvallisuuden vastaanottotilanteissa on joitakin jäsenvaltioita, joissa tiedämme, että lapset häviävät näistä vastaanottokeskuksista ja he joutuvat kaup- ihmiskaupan uhriksi tai väärinkäytösten uhriksi. Tämä on yksi ongelma, joka liittyy Dublinin, jonka me nyt haluamme ratkaista. Olisi mukava, jos jotakin muitakin ongelmia olisimme voineet ratkaista, mutta teimme mitä voimme. Kiitos Jean EFDD. Nykyinen varajärjestelmä Laura Ferrari. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin olen tässä nyt uusi varjoesittelijä. Kiitos Cecilia Wikströmille ja muille kollegoille. Ja olen totta kai valmis tekemään yhteistyötä yhdessä teidän kanssanne. Todellakin täytyy miettiä, mikä tässä on tärkeintä, eli nimenomaan alaikäisen etu ja heidän suojelunsa. Siitä olen aivan samaa mieltä periaatteesta. Myös ajatella, mitä tuomioistuin lausui tuomiossaan, että vältyttäisiin tarpeettomilta siirtämiseltä. Tarvitaan tuolla vastaanottoa varten kunnon standardit, että kaikki jäsenvaltiot hyväksyväiset nämä standardit. Eli siihen suuntaan on syytä mennä ja tehdä yhteistyötä, jotta vastaanottostandarditkin toteutuisivat. Kiitoksia kovasti. Vielä kolme puhujaa lisää, kollegat, mahdollisimman lyhykäisesti. Ensinnäkin Rouva Koratsa Bild. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tyytyväinen komission ehdotuksen ja haluan tukea esittelijän siellä Wikströmin linjaa niin kuin kun olin varjoistajana EPPstä, kun laadittiin mietintöä alaikäistä ilman huoltajaa, niin aivan erityisesti pyysimme, että lopetettaisiin tämä uskomaton karuselli, joka luo todella paljon ahdistusta lapsille ja aiheuttaa heille traumoja, kun he ensinnäkin tulevat tänne Euroopan ilman huolta. Ja Ruotsissa on tavannut monia lapsia, jotka ovat sanoneet, eivät he voineet ymmärtää, miksi tällaista edestakaisin veivausta oli ja koskaan heille ei kerrottu, mikä menettelytapa oikein oli kyseessä. Minä todellakin toivon, että nopeasti voimme muuttaa tuomioistuimen päätöksen lainsäädännöksi ja lopettaa tällaisen epäselvyyden ja epävarmuuden, mitä tulee eri prosesseihin. Aina pitäisi muistaa, että lapsi, tulee, lapsi on ennen kaikkea lapsia vasta sitten maahanmuuttaja muistuttaisin myös jäsenvaltioiden vastuusta, kuka mistäkin on vastuussa, koska tämä tulee auttamaan siinä, että pystymme estämään väärinkäytökset. Haluaisin vielä muistuttaa puheenjohtaja, me olemme pyytäneet tällaista interryhmää lapsi, lapsien oikeuksista ja toivon, että kollegat tätä tukevat. Alaikäinen ilman huoltajaa tulee olevan tärkeä kysymys. Nythän juuri tapahtuu ulkorajoillamme valtavia tragedioita. Vain Ruotsissa tänä vuonna olemme ottaneet vastaan 4000 alaikäistä ilman ja Syyriasta, Irakista ja luvut vain kasvavat. Toivon, että kollegat voivat tukea tällaisen interryhmän perustamista. Kiitoksia sitten rouva Uudenberg. Tack för ordet. Eh, Kiitos minä halusin vain sanoa, että Ruotsi otti vastaan noin 4000 yksin kulkevaa alaikäistä viime vuonna. Eniten Euroopassa ja enemmän kuin Välimeren maissa otettiin vastaan yhteensä. 31 prosenttia yksin kulkevista lapsista tulee Ruotsiin. Ja Ruotsihan on ihan EUn pohjoisosissa ja Kyllä, normaalisti pitäisi kulkea ainakin viiden maan kautta ennen kuin tulee Ruotsin maaperälle. On selvää, että tässä ainoastaan pyritään ottamaan esiin se, miten lepsua on rajasuoja muissa jäsenvaltioissa. Me emme tarvitse muuta kuin, että rajavalvontaa lisätään kaikissa jäsenvaltioissa, että kaikki kantavat oman vastuunsa, eivätkä sysää kaikkia Ruotsin, Saksan ja yhdistyneen kuningaskunnan kaltaisten maiden suuntaan. Siihen mennessä olisin sitä mieltä, että ei pitäisi niinkään keskustella tästä vain Schengenin säännöstöstä ja väliaikaisista ja rajatarkastuksista EU-ssa. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Ja sitten Rova Maier. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tulen Alankomaista. Alankomaissa esitetään paljon turvapaikan hakijoita. Jotkut eivät ole oikeutettuja. Dublinin asetuksen kautta voisimme suoraan kääntää Alankomaista heidät maihin, joiden kautta ovat tulleet EUn alueelle. Mutta usein annetaan turvapaikanhakijoiden matkustaa edelleen, ei oteta solmenjälkiä ja niin edelleen. Nyt pitäisi sopeuttaa tätä. Tästä voisi tulla etua Alankomaille. Ja se olisi tärkeää, että otetaan huomioon se, että hakemus on tehtävä siihen maahan, jota kautta on tullut EUn alueelle. Toivoisin komissiolta reaktiota tähän puheenvuoron. Kiitos. Thank you. You're always so brief. Kiitoksia. Aika yllättävää, kun niin lyhykäisetkin jotkut osaavat puhua. Selvä. Sitten Italian edustajana herra De Plassi lyhyesti pyytäisin. Assolutamente sarò Totta kai erittäin lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin vain korostaa, että tämä on tärkeällä siellä meidän kaudellamme. Me pyrimme tehdä kiinteää yhteistyötä myös parlamentin kanssa mahdollisimman nopeasti, pikaisesti, jotta voidaan taata alaikäisten oikeudet. Totta kai se on suuri, erittäin tärkeä aihe myös meidän puheenjohtajuuskaudella. Me toivomme, että voitaisiin meidän kaudellamme aloittaa kolmikaltaneuvottelut ja me sitoudumme itse siihen koska me odottelemme tästä jäsenvaltioiden kannanottoja komission ehdotukseen. Eli tulevina kuukausina mennään eteenpäin, mutta, mutta valtio ainakin osoittaa suurta mielenkiintoa. That's what we like to hear. Sen minä halusinkin kuulla. Kiitoksia. Cecilia, lyhyt yhteenveto sinulta. Seconds. I'm very... Kymmenen sekuntia. Olen todella iloinen, että minulla on juuri nämä varjoesittäjät tiimissä, ne olen tyytyväinen, että varjoesittelijät ilmaisivat omien puolueidensa kantoja. Toiseksi Timothylle haluaisin sanoa sen verran, että itse asiassa äh, turvapaikkadirektiivissä on määritelty tätä pyrkimys tavoitetta, eikä tämä liity mitenkään tähän uuteen tarkistukseen Dublin-asetuksen kohdassa. Pidetään nyt matalaa profiilia tarkastellaan tätä asiaa lähes teknisesti. Tässä tarkistetaan Dublinin asetusta tuomioistuimen päätöksen mukaisesti. Kiitoksia ja odotan innolla yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. You've, you've done the No, sinä olet tehnyt erinomaista työtä. Olet aina onnistunut niihin. Kiitoksia. Minun ei edes tarvitse pyytää, mikä on sinällään hienoa. Kiitoksia kovasti. Kollegat, kiitos teille, sinulle ja varjoesittelijöille muutama ilmoitus ensi viikkoa ajatellen kokouksen päätteeksi. Ensinnäkin 6. lokakuuta ensi viikolla siis meillä on komission ehdokasjäsenten kuulemiset. Ensinnäkin meidän toimivaltamme liittyen maanantaina 29. päivä syyskuuta 18.30-21.30 Günther Oettinger – yhdessä ITREN Kultin kanssa tiistaina 30. syyskuuta puoli kahdesta puoli viiteen Dimitris Avramopoulos pelkästään meidän kuulemisemme keskiviikkona ensimmäinen lokakuuta puoli kahdesta puoli viiteen Vera Jurova yhteinen kuuleminen Libenimkon Jurin ja Femmin kanssa maanantaina 6. lokakuuta puoli seitsemästä puoli kymmenen Andrus Ansip yhdessä IMKON kanssa. Ja tiistai 7. lokakuuta aamu yhdeksästä puolen päivään Franz Timmermans alun perin valitettavasti, tai niin no, anteeksi. Ei, siis se onkin iltapäivällä ilmeisesti. Alun perin tämä oli yhteinen Liben, Jurin ja Afkon kesken Puheenjohtajakokous on suuressa viisaudessa päättänyt, että se on avoin puheenjohtajakokous kokous, ja käytännön järjestelystäkin on jo päätetty. Kerromme teille tästä myöhemmin, mutta Libe on kyllä läsnä myös tuossa kuulemisessa. Tässä siis ensi viikon kuulemiset. Kiitos kaikille läsnäolosta ja puheenvuorosta. Kiitos. Colleagues, a 10 minuutin tauko ja sitten koordinaattori.